Nyt jatkamme äänestysselityksiä loppuun asti. Seuraavana on edustaja Klassin mietintö. Roitova saa puheenvuoron yhdeksi minuutiksi. Pani předsedkyně, vítám kompromis, který přiměje vlády zemí. Puhemies,